Tämä oli viimeinen puheenvuoro. Minulla on täällä yksi ilmoitusasia ennen kuin päätämme illan istunnon. Ilmoitusasia tulee kueryhmältä. Olen kueryhmältä pyytänyt pyynnön, että Jaromir Kolicek nimitettäisiin jäseneksi teollisuustutkimus- ja energiavaliokuntaan ja myöskin EU-Ukraina parlamentaarisen yhteistyökomitean nimittää Onko mitään huomioita tämän osalta? Eli ole, nämä nimitykset on näin ollen hyväksytty. Seuraava istunto alkaa huomisaa.